ehdoilla, vaan sen sijaan haluamme todellakin kouluttaa näitä nuoria äh, asianmukaisilla taidoilla varustettuina menemään yhteiskunnan palvelukseen, joka heidän palveluksiaan tarvitsee. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme käyneet läpi tämän keskustelun ja äänestämme huomenna keskipäivällä. Seuraava kohta esityslistalla on Rova Hamsin mietintö. Yhteisön rahoitustuki Bulgarissa sijaitsevan Koslodyin ydinvoimalan yksiköiden yksi ja neljä poi, yhdestä neljän poistamiselle käytöstä koostui ohjelma. Keskustelun aloittaa esittelijä Hams, neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Puheaika on jaettu varsin runsaalla kädellä tänä iltana. Ja ensimmäisenä haluankin kiittää komissiota ja kollegoja ympäristövaliokunnassa siitä kiihkeästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta sekä teollisuus- ja tutkimusvaliokunnassa käydystä keskustelusta, joka koskee ydinpolttoainetta. Emme aina olleet yhtä mieltä keskenämme, mutta enemmän yhtä mieltä keskenämme olemme siitä, mitä Kosloduin yhdestä neljään reaktoreille Bulgariassa pitäisi tehdä. Bulgaria on vuonna 2006 saanut 340 miljoonaa euroa, vuosina 2007 ja 2008 253 miljoonaa euroa ja vuonna 2009 89,5 miljoonaa euroa. Huomenna äänestyksessä päätämme lisäsolidaarisuudesta ja kyseessä on 202 miljoonan euron summa. Tätä solidaarisuutta on syytä osoittaa siksi, että Bulgaria on liittymistä edeltävissä neuvotteluissa lupautunut sulkemaan Kosloduin reaktorit niihin liittyvien turvallisuusepäkohtien takia. Mietinnössäni olen pyrkinyt käsittelemään tätä viimeistä maksatuserää. Oletan, että se on, tät, on viimeinen erä. Ja olen halunnut tässä vaiheessa pientä muutosta. Olen halunnut nimittäin herättää sellaisen ajatuksen, että tämä nyt myönnettävä rahoitus ei koskisi pelkkää Koslodyn purkamista ja välivarastointia ja käytettyä ydinpolttoainetta – vaan että osa tästä rahoituksesta sijoitettaisiin loppusijoituksen, erittäin radioaktiivisen ydinjätteen loppusijoittamiseen Bulgariassa ja tämän suunnittelemiseen. Toivoisin, että voitaisiin ylipäänsä alkaa kerätä rahoitusta tähän tarkoitukseen, sillä Bulgaria ei ole siihen mitenkään taloudellisesti varautunut. En onnistunut valiokunnassa saamaan tälle idealle enemmistöä taakseni, mutta silti uskon, että asia on tärkeä. Valiokunnassa käsitellyissä kompromissitarkistuksissa näihin kompromissitarkistuksiin olen tehnyt kaksi pientä tarkistusta huomiseksi. Ensimmäinen liittyy purkamiseen, jätteiden hävittämiseen ja varastointiin tai välivarastointiin joka myöskin kuuluu tähän asiaan. Ja toivoisin, että komissio seuraa hyvin tarkkaan sitä, kuinka paljon Kosloduissa todella tarvitaan rahaa. Miten paljon laitoksen sulkeminen ja ydinjätteestä huolehtiminen turvallisella tavalla todella maksaa. Ja toiseksi haluaisin, että se raha, joka Bulgariaan nyt vielä lähetetään, ei päädy hiili- tai varsinkaan ruskohiiliinvestointeihin. Tämä asia ei vielä tuossa valiokunnan mietinnössä ollut loppuun käsitelty. Muilta osin uskon, että mietintö on lähtölaukaus vilkkaalle poliittiselle keskustelulle, jota komission jäsen Oettingerin kanssa käymme ja kaiken kaikkiaan odotan tämän asian käsittelyä mielenkiinnolla. Kiitoksia Rova Harms. Sitten komissiosta vastaa komissaari Oettinger. Olkaa hyvä. President, meine... Puhemies, hyvät edustajat. Myös tämän täysistuntoviikon kolmantena iltana päiväjärjestyksessä on painokas energiateema tänään, siis EUn taloudellinen tuki Koslow-duin laitoksen sulkemiselle Bulgariassa. Aihe on arkaluontoinen ja merkittävä. Ja oikein ilolla olen seurannut sitä, miten hyvässä ilmapiirissä tätä keskustelua on käyty. Edustaja Harms on toiminut esittelijänä ja hän on, hänen kanssaan olen voinut käydä hyvin asia, asiallisia keskusteluja aiheesta. Olen iloinen myös siitä, että esittelijä hyvin pitkälle tukee komission ehdotusta. 300 miljoonan euron lisärahoitus EU-budjetista on sopusoinnussa EUn intressien kanssa ja palvelee sitä tarkoitusta, että ydinturvallisuus saadaan kohdalleen. Toisekseen jatkoavun painopisteen muuttaminen 180 miljoonan euron tuen turvin on tarpeen. Bulgarian tasavallassa ei historiallisista syistä ole tarvittavaa infrastruktuuria ja turvallisuustasoa ja EUn tehtävänä on taata riittävä turvallisuus ihmisten ja ympäristön turvaamiseksi ja suojelemiseksi. Nyt käsillä olevia tarkistuksia kommentoi siten, että komissio voi periaatteessa hyväksyä nämä tarkistukset. Aikasyistä en nyt tarkemmin mene yksityiskohtiin, vaan esitän kaksi komission kannalta tärkeää huomautusta. Mietinnössä ja tarkistuksissa sekä Harmsin perusteluissa nämä asiat tulivatkin jo esille. Ensinnäkin taloudellisen tuen jatkaminen energia-alan toimia varten. Bulgarian hallitus on erityisesti toivonut tätä ja näin ollen onkin oikeutettua hyväksyä tuki energia-alan kehittämiseen. Ensinnäkin Liettuan ja Slovakian tasavallan tasaveroinen kohtelu Bulgariaan nähden on tässä tärkeää, sillä näissä maissa on jo tehty vastaavia toimia. Edelleen energiatehokkuustoimiin täytyy ohjata lisää resursseja. Bulgarian hiilivoimaloissa, jotka nyt ovat käytössä, voidaan säästää valtavasti energiaa. Ja edelleen Bulgarian sähköntuotantokapasiteetti on muuttunut ydinlaitoksen sulkemisen jälkeen. Bulgarian energiataloudella on edessään suuria haasteita ja sähköverkon toiminnan turvaaminen ja tasapainottaminen on tärkeää. Komissio haluaa siksi taata energia-alan jatkokehittämisen myös sähköverkon, sähkösiirtoverkon kehittämisen alalla. Ja nyt pääsen tähän toiseen painopisteeseen, nimittäin geologiseen loppusijoitukseen. Komissio kannattaa esittelijän kantaa siitä, että turvallisen loppusijoitusratkaisun kehittäminen ja suunnittelu on ehdottoman tärkeää. Kuitenkaan Kosloduj-ohjelman puitteissa tätä ei voida tukea taloudellisesti siitä syystä, että se vääristäisi kilpailua ja toisekseen jokaisen valtion, jolla on ydinenergiaohjelma, on huolehdittava tästä asiasta itse. Käytetty ydinpolttoaine on kiinteä osa ydinteollisuuden toimintaa, joten turvallinen välivarastointi on ehdottoman välttämätöntä ja tähän on jo osoitettu tarvittavia varoja. Tämä tilanne ei kuitenkaan ole mikään erityinen seuraus näiden neljän koslotuin yksikön sulkemisesta. Komissio on aiemminkin ottanut esille, että loppusijoituskysymys on hyvin merkittävä ja myöskin Neuvostolle esitellään vielä tämän vuoden kuluessa sitä, miten maassa aiotaan loppusijoittaa käytetty ydinpolttoaine. Ja minäkin voin omasta puolestani todeta, että tästä asiasta varmasti käydään mielenkiintoista keskustelua. Yhteenvetona totean, että komissio pitää hyvänä sitä, että komissio ja parlamentti ovat yhtä mieltä Bulgarian tukemisesta 300 miljoonalla eurolla tulevien neljän vuoden aikana. Pidämme hyvänä sitä, että turvallisten purkutoimien takaaminen on tuen keskipisteessä ja niin ikään pidämme hyvänä sitä, että energia-alan kehittämistä tuetaan. Jatkotuen toimeenpano on mielestäni solidaarisuuden osoitus, kädenojennus EUlta Bulgarian suuntaan ja tärkeä panostus Euroopan ydinturvallisuudelle. Kiitoksia. Komissario. Kiitoksia komission jäsen. Ympäristövaliokunnan nimissä kahden minuutin ajan puheenvuoron saa Rova Parvanova. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Като докладчик в Комисията по околна среда бих... Envi-valiokunnan esittelijänä haluaisin tukea Euroopan komission lähestymistapaa tässä ehdotuksessa ja tämän mietinnön hyväksymistä. Olen iloinen siitä, että se linja, jota puolustin mietinnössäni tai lausunnossani on löytänyt sijansa siellä lopullisessa mietinnössä. Nyt Euroopan parlamentti voi sitten antaa selvän tukensa tämän Koslotin 1-4 ydinreaktorin poistamiselle käytöstä ja sillä myönnettävälle tuelle. Vuoteen 2009 mennessä tämä tuki piti päättyä, mutta nyt kun tukea jatketaan, niin sillä voidaan taata ydinreaktorien turvallinen käytöstä poisto ympäristön suojaamisen ja henkilöiden turvaamisen osalta ja myöskin ottaen huomioon lievennystoimet. Ja ottaen huomioon myöskin ympäristöseikat, energian hinnan ja energia, energiatoimitusten turvaamisen, niin tämä on myöskin paras mahdollinen järjestely. Poliittisista ja muista syistä tässä on ehkä pieniä ristiriitaisuuksia, mutta on tärkeää pitää lopullinen tavoite mielessä, nimittäin se, että käytöstä poisto tapahtuu turvallisesti ja Bulgaria saa rehti, rehdillä tavalla, tasapainoisella tavalla tukea tämän projektin loppuun viemiseksi. Haluaisin kertoa Rova Haamsille, että loppusijoitus on äärimmäisen tärkeä asia. Kuitenkin tämä ei ole ongelma, joka koskee pelkästään Bulgariaa, vaan haaste, joka vaatii sitä, että meillä on Euroopan tason strategia tällä alalla. Ja haluaisin muist- vakuuttaa Rova Harmsille, että Bulgarialla ei ole minkäänlaista aikomusta käyttää näitä varoja kehittääkseen edelleen lämpövoimalaitoksia, jotka toimivat, jotka ovat hiilikäyttöisiä. Olemme täysin sitoutuneita tai EU lainsäädäntöön ja euroopanlaiseen moderniin teknologiaan. Bulgaria on hyvin vastuuntuntoinen maa ja se pyrkii olemaan rehtikumppani. Kiitoksia. Käytän nyt tilaisuutta hyväkseni ja kerron. Pyytäisin teitä kaikkia tässä yhteydessä puhumaan hitaammin, koska tulkeilta tulee pysyvästi, jatkuvasti täältä viestejä siitä, että he eivät pysy vauhdissa mukana kun puhutaan niin kovalla vauhdilla. Ongelma on silloin se, että ne, jotka teitä kuuntelevat, eh, tai siis pyytäisin teitä, tai myös ne, jotka kuuntelevat teitä suoraan, ovat vaikeuksissa, siksi pyydän teitä hidastamaan, jotta pystytään tulkkaamaan. Sitten eri puolisten ryhmien puhujiin ensinnä herra Urutsev. EPP-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kun neuvottelimme jäsenyydestämme EU-ssa ja tiettyjen poliittisten voimien paineen alla Bulgaria suostui sulkemaan neljä ydinreaktoriaan Kosoduissa ja näin tekikin sovitussa aikarajassa, sovitussa aika, kontekstissa EU myönsi rajoitettua taloudellista apua vuosina 2007-2009. Tarkoituksena oli auttaa käytöstä poistossa. Ja jotta siis todellakin varhaisessa vaiheessa voitaisiin poistaa käytössä nämä yksiköt, EU antoi myös takeet siitä, että tuki jatkuu 2010-2013. Tällä tavalla, ainakin mitä tulee rahoitusapuun maalle, annetaan yhtäläiset mahdollisuudet Slovakian ja Latvian kanssa, jotka myös joutuivat sulkemaan ydinlaitoksiaan ennenaikaisesti. Ja solidaarisuuden periaatteen ja yhtäläisen kohtelun mukaisesti komissio on laatinut tämän ehdotuksen lisärahoituksen summa ei voi korvata miljardien menetyksiä, joita maat ovat kohdanneet johtuneet tästä ennenaikaisesta yksiköiden sulkemisesta. Ja me tarvitsemme todellakin tällaista rahoitusapua, jotta voimme jatkaa ja käytöstä poistoprosessia. Suurin menee juuri tähän aivan yhtä tärkeää maalle on uuden aikaista energiasektoria vähentää haitallisia päästöjä, jotta saavutetaan energiatehokkuustaso, ja energiatehokkuus. Mietintö, josta ITRE-valiokunnassa suurella enemmistöllä äänestettiin, mainitaan nämä tarpeet. Tämän takia emme hyväksy sitä, että pyritään ottamaan toimitaan maan hiilivoimaloita vastaan. Keskustelu tästä on kuitenkin tulossa EU:ssa sen takia, ehdottaisin, että tukisimme komission ehdotusta ja hylkäämme viisi vihreiden esittämää tarkistusta. Seuraavaksi SD-ryhmästä herra Kalfin, neljä minuuttia. Kiitos puhemies, Hyvät kollegat, ensimmäiseksi haluan kiittää esittelijää ja komissiota tästä pätevästä työstä ja erityisesti komission jäsen Oettingeriä tästä hänen esittelemästään asiakirjasta. Kiitän esittelijä Harmsia hänen ponnisteluistaan keskusteluissa, joita on käyty tästä kansalaistenkin kannalta tärkeästä aiheesta. Asiakirjan tärkein tavoite on tukea Bulgariaa näiden neljän ydinreaktorin sulkemisessa. En kommentoinut sitä, kuinka onnistunut tuo ratkaisu aikanaan oli, mutta kun se nyt on mukana liittymissopimuksessa, niin Bulgarian viranomaisten on noudatettava tätä sitoumusta ja ne myös tekevät oman osansa. Näin valtavan tuotantolaitoksen sulkeminen ennenaikaisessa aikataulussa aiheuttaa huomattavia epäsuoria ja suoria taloudellisia kuluja, joita EU nyt osaltaan kattaa. Tämän esityksen myötä EU soveltaa Bulgariaan samanlaista lähestymistapaa kuin kahteen muuhun uuteen jäsenvaltioon, joissa tehtiin samanlaisia sitoumuksia. Prosessi on hyvin tärkeä ydinpolitiikan koherenssin kannalta. 60 prosenttia varoista ohjataan suoraan laitoksen käytöstä poistamiseen. Ja loput 40 prosenttia energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilidioksidipääsyjen alentamiseen Bulgariassa. Haluan kiinnittää erityistä huomiota joihinkin kysymyksiin, joita keskustelussa on noussut esille komission ja esittelijä Harmsinkin suulla. Ensinnäkin, mitä tehdään käytetylle polttoaineelle ja siis käytetylle ydinpolttoaineelle ja tämän kysymyksen myös Oettinger otti tämän esille. Se onkin hyvin tärkeä asia ja toivomme, että komissio esittäisi erityisdirektiivin tätä varten. Silloin Euroopan parlamentilla olisi tilaisuus syvällisesti käsitellä tätä asiaa, joka varmasti on tärkeää monille unionin kansalaisille. Siksi en usko, että parlamentin päätös nyt käsillä olevasta kysymyksestä, nimittäin Kosloduin korvaamisesta, sen ei pidä ennakoida sitä, mitä syksyllä sitten teemme. Kun meillä on olemassa ennakkotapaus, niin se saattaa vaarantaa, jos sen mukaan toimitaan jatkossakin, niin EU-budjetti saattaa vaarantua. Jäsenvaltioiden vastuulla pitäisi olla tällaisten laitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisujen keksiminen ja kehittäminen. Yksi kysymys on myös se, mihin näitä rahoja käytetään. Niiden ei pitäisi ainakaan lisätä hiilidioksidipäästöjä Bulgariassa tai muissakaan jäsenvaltioissa, jotka ovat saaneet vastaavaa tukea, tällaisia väärinkäytöksiä ei olekaan nähty. EUn politiikan pitää olla yhdenmukaista ja kaikkia pitää kohdella samalla tavoin. Euroopan kansalaisten kannalta on hyvin tärkeää, että varoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Niitä on myös käsiteltävä avoimesti. Bulgarian tapauksessa varat ohjataan erityisrahastoon, johon tulee rahoitusta myös muilta tahoilta. Ive Eko Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kanssa yhteistyössä toteutetaan ohjelmia. Niistä on sovittu tämän pankin kanssa ja Bulgariassakin on toimittu näin ja varmasti jatkossakin parlamentti tarkasti valvoo sitä, mihin nämä varat käytetään. Kiitoksia liberaalien ryhmän nimissä Rouva Valehan. Uh, thank you, chair. Kiitoksia puheen, puhemies, kollegat ja hyvä komissaari. Koska olin esittelijänä tuolla ETRE-valiokunnassa ja myöskin varjoesittelijänä, niin varjoesittelijänä, niin mielestäni tässä turvallisuusasiassa Eurooppa Euroopan unionille on tärkeä tehtävä. Romanialaisella, romanialaisella minu, minulla on tästä tärkeä näkökulma. Romaniassa tämä kysymys on ollut huolenaiheena ympäristösyistä erityisesti sen takia, että tämä Kotslotin ydinvoimala on neljän kilometrin päässä Tonavan rannasta ja vain muutaman kilometrin päässä Bukarestista. Ja tärke- merkittäviä riskejä liittyy radioaktiivisen jätteen vuotamisesta maapäähän, ma- maaperään ja veteen. Sen takia käytöstä poisto täytyy varmistaa tapahtuvaksi sillä tavalla, että sitä rahoitetaan riittävin varoin. Turvallisuutta on kohotettava korkealle tasolle, jotta voidaan varmistaa, että tarvittava asiantuntemus ja kansainvälinen valvonta on olemassa. Purku pitäisi tapahtua hyvin tarkkojen sääntöjen ja standardien nojalla. Muuten se vaarantaa koko alueen turvallisuuden. Sen takia tuen täysin tätä ehdotusta ja sitoudun siihen, että 300 lisää miljoonaa tälle projektille osoitetaan. Muistuttaisin, että Euroopan parlamentti esitti muutama kuukausi sitten tästä asiasta selkeän kannanottonsa myöntämällä 75 miljoonaa euroa vuodelle 2010. Siitä huolimatta meidän pitäisi varmistaa, että Euroopan varoja käytetään avoimella tavalla. Komissio on ollut tähän mennessä aika tyytymätön näihin Bulgarian tarjoamiin tietoihin käytöstä poistoon liittyen. Varojen seuranta täytyy tapahtua tiukasti ja sen takia minun mielestäni komission pitäisi aivan ensiksi arvioida, millä tavalla aikaisemmat projektit on hoidettu, sen plussat ja miinukset. Ja yhdessä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kanssa, sen pitäisi yhdessä päättää seuraavasta rahoituskaudesta 2011-2013. Bulgarialta täytyy vaatia asianmukaista kansallista strategiaa koskien uusia energia, uusiutuvia energianlähteitä, energiaturvallisuutta, jotta voitaisiin äh, myöntää tämä 120 miljoonan lisärahoitusosuus. Rouva Valas, nyt ylitte kovasti puheaikanne jo. Seuraavaksi kollega Stojanov. Hän käyttää tässä sinisen kortin myöntämää oikeutta. Herra Stojanov, hän haluaisi esittää kysymyksen teille. Kuunteletteko te, Rova Valean? Puhun juuri teille, Rova Valean. Herra Stojanov käyttää sinisen kortin sääntöä hyväkseen ja hän pyytää, kysyy minulta, oletteko te valmis ottamaan vastaan häneltä kysymyksen. Herra Stojanov, olkaa hyvä. Teillä on minuutti aikaa esittää kysymyksenne. Puhemies, minulla on erittäin lyhyt, tarkka kysymys, koska Rovan Vallejan esitti kysymyksen turvallisuudesta. Onko hän tietoinen siitä, että ennen kuin otettiin, purettiin käytöstä kaksi pienempää reaktoria, niitä pidettiin kaikkein turvallisimpina yksikköinä EUn, Euroopan ta- atomienergiajärjestön mielestä. Te voitte nyt vastata, jos te haluatte. Colleague, uh, chair, what can I say? Uh... mitä voin sanoa? Mitä voin, sa- mitä voin sanoa, kollegat? Olemme kaikki on aivan hulluja vai onko tähän joku syy? Mielestäni monet ihmiset päättivät toimia yhdellä tavalla ja sitten pitäisi tukea. me kaikki haluammekin näin tehdä, joten en halua tätä edes kommentoida enempää. Valian, en nombre del... Herra Valean, vihreiden nimissä. Minuutti aikaa, herra Tremopulokselle. Pulokselle. Kiitos puhemies. Meidän pitäisi tässä keskustelussa me ottaa huomioon se, että viime vuosikymmenellä EU on antanut Bulgarialle 550 miljoonaa euroa näiden neljän kosluduin yksikön purkamiseen. Ja nyt annamme sitten lisää 300 euroa, yhteensä siis 850 miljoonaa euroa. Ei ole kuitenkaan otettu huomioon esimerkiksi remontointikustannuksia tai, tai turvallisuuden parantamista. Tähän on siis käytetty valtavasti rahaa. Emme halua, että Bulgarian hallituksen kanssa enää käydään kauppaa tästä aiheesta. Parlamentin ja komission on varmistettava, että ydinjätettä käsitellään turvallisesti ja tämä onkin osa reaktorien sulkemisohjelmaa. Vihreät ovat pyytäneet, että näistä 300 miljoonasta eurosta 40 prosenttia käytettäisiin Bulgarian hallituksen toimiin, joilla hallinnoidaan tätä ydinpolttoainetta, eikä suinkaan niitä syydettäisi sitten sellaisiin tuotantolaitoksiin, jotka toimivat hiilellä. Venäjän ja Turkin välillä on äskettäin tehty sopimuksia ydinvoimalan rakentamisesta maanjäristysalueelle. Ja nyt puhuja puhuu ilman mikrofonia. Tekin hyötylitte puheaikana seuraavaksi. Ro- Rova Parvanova on myös nostanut sinisen kortin ja hän haluaa kysyä teiltä jotakin. Sopiiko teillä herrat Remopulos, että te, teille tehdään kysymys? Ja esitän lyhyesti Rova Parvanova, voisitteko esittää kysymyksenne? Arvoisa puhemies, me käytimme tätä kiristystermiä täällä ja kollega Valjan mainitsi, että Bulgaria ei käyttänyt asianmukaista huolellisuutta näiden varojen käytössä viime kaudella tai edellisen varaerän kohdalla. Voisinkin nyt kysyä, että voitteko todentaa? Puede usted escucharme? Anteeksi, voisitko kuunnella minua menettelytapa ei ole tämä, vaan tässä tehdään siis kysymys puhujalle, joka puhuu tällä hetkellä. Näin ollen voitte, teidän pitää rajoittaa puheenvuoron tähän kysymykseen ja sitten hän vastaa. Nyt minuutin ajan puheaikaa herra Van Orden ECR-ryhmästä. Uh, Kiitoksia puhemies. Minä taistelin kovasti sitä vastaan, että estettäisiin ennenaikainen yksi ja neljä reaktoreiden sulkeminen. Se tapahtui paljon ennenaikaisesti. Tämä ei ollut välttämätöntä eikä todellakaan se johtunut turvallisuusperusteista vaikutus, niin kuin ennakointikin on, että yhä enemmän määrin käytetään ympäristön kannalta e- epäystävällisiä ruskopolttehiililaitoksia ja tämä on nostanut, on nostanut sähkön hintaa ja vähentänyt sähkön vientiä. Siis on syntynyt sekä taloudellista että ympäristöstä vahinkoa. Nyt maksamme virheistä ja virheistä arvioista, joita EU:ssa on tehty, on siksi vain oikein, että Bulgaria pitäisi kohdella ainakin yhtä hyvin EUn toimesta kuin muita maita, jotka ovat joutuneet ennenaikaisesti sulkemaan vanhenevia ydinlaitoksia, niin olen iloinen siitä, että komissio tunnustaa tämän tosiseikan. Paljon rahaa tietenkin liittyy tähän käytöstä poistoprosessiin. Se on ratkaisevan tärkeää, että varoja käytetään tehokkaasti ja asianmukaisesti ja vastuullisesti. Minä toivon, että komissio voi antaa vakuutuksensa tästä asiasta edelleen on tärkeää tarttua korvauskysymykseen ja siihen, että korvataan näitä menetettyjä energialaitoksia Bulgaria tarvitsee avustusta, kun se luo kestävällä pohjalla uutta kapasiteettia, jotta varmistaa huoltovarmuuden ja pystyy monimuotoistamaan energian tarvettaan, jotta se ei ole riippuvainen yhden ainoan ulkovallan hyvästä tahdosta. Kiitos. Grupo de la izquierda unitaria europea por un minu- Kiitoksia sitten QE-ryhmästä, herra Ransdorf. Děkuji, pane předsedající. Eh, chtěl bych říci, že nemůže být eh, kozolujský... Kiitoksia. Sanon, yhden asian. Kosloduin ohjelma ei voi keskittyä pelkästään radioaktiivisien materiaalien siirtoon ja energiatehokkuuden kohentamiseen Bulgariassa ja vaihtoehtoisen energialähteiden etsimiseen. Mielestäni ohjelma on nähtävä panoksena koko Balkanin alueen taloudelliseen ja sosiaaliseen vakauteen. Balkan, Balkan mukaan lukien Bulgaria on yksi EUn äh, alttiimpia alueita, kuten nyt talouskriisinkin aikana on nähty. Ja liittymissopimuksen artiklan 30 on ollut aikoinaan käsittelyssä myös komission kanssa, vaikka tuo sopimus onkin vuonna 2008 lakannut olemassa, ole, olemasta voimassa, niin artikla 30 henkeä pitää jatkaa edelleen. Lopuksi kuulemme vielä herra Stojanoa. Stojanovia. Hän saa kaksi ja puoli minuuttia sitoutumattomien puolesta. Kiitoksia jälleen puhemies niin, tänään me keskustelemme niistä korvauksista, mitä Bulgarian pitäisi saada Kosloduin käytöstä poistosta. Tämä korvaus on aivan oikeutettu, oikeudenmukainen ja oikea-aikainen, koska asiantuntijat ovat arvioineet Bulgarian kokemat menetykset tai Bulgarille koituneet menetykset näiden kahden yksi sähkön sulkemisesta. Itse asiassa ne menetykset ovat paljon suuremmat kuin mitä korvauksia niistä saadaan, mutta kysymys kuuluu, miksi tähän täytyy tulla? Kuten sanoin aikaisemmin, miksi turvallisimmat yksiköt Euroopassa, ja näinhän sanoi yksi arvo, arvovaltaisimmista virastoista, eli Euratom. Miksi nämä piti sulkea? Tämähän on hulluutta. Kuinka tämä mietintö päätyi vihreiden käsiin, ihan kuin Markus Antonius aikanaan sanoi, että kuinka tuhota ja miellyttää samalla kollegoita. Meidän ei pitäisi tässä kertoa teille näitä sanoja, koska teidän maanne kiristi Euroopan unionia saadakseen paljon enemmän rahaa kuin Bulgaria saa tällä hetkellä. Ja sen takia pyydän kreikkalaisia kollegoita pitämään suunsa sopussa eikä ryhtyä opettamaan meitä siitä, mitä meidän pitäisi saada tai ei saada. Vihreillä oli yksi ainoa tarkoitus. Heillä on ongelma. Heidän ongelmansa on se, että kun Kosloduin laitos suljetaan, niin sillä on nostettu hiilidioksidipäästöjä. Ja vielä kiihkeämmin he haluaisivat nyt sitten ohjata Bulgaarille suunnitellut varat muualle he haluaisivat toimia näin sen takia, että he eivät pysty kertomaan äänestäjilleen, miksi veronmaksajat joutuvat maksamaan yhä enemmän ja samanaikaisesti vain hiilidioksidipäästöjen määrä nousee. No sitten on toinenkin syy, miksi Koslodylista pitäisi tehdä esimerkki. Ainoa esimerkki, minkä se tässä nyt sitten esitti, oli se, että kuinka vanhan aikaiset reaktorit pystyvät toimimaan aivan hyvin. Ainoa esimerkki, mikä tässä tulevaisuuden varalle on otettavissa, on negatiivinen esimerkki. Poliittisen hulluuden takia yksi, yksi aivan erinomainen maan talouden elinvoimainen haara likvidoitiin. Bordean. Herra Stojanov, tässä olitte aivan siinä rajoilla, mikä on korrektia, mitä tulee parlamentaariseen kielenkäyttöön. En edes keskeyttänyt teitä kuitenkaan, koska haluan osoittaa anteliaisuutamme ja myös vihreiden, vihreitä vastaan tässä hyökättiin heidän puheenvuoronsa aikana tai teidän puheenvuorossanne halusin osoittaa, että me kyllä pystymme kuuntelemaan tällaistakin kieltä. Haluan kuitenkin sanoa, että suoraan sanottuna puhuitte mielestäni asettomalla tavalla ja seuraavassa tilanteessa tulen ottamaan mikrofonin teiltä pois, koska emme voi tällä tavalla täällä toimia. Nyt olemme läpikäyneet niiden kollegojen puheenvuorot, jotka puhuvat ryhmien nimissä ja seuraavaksi puhujat, jotka puhuvat omissa nimissään. Ensimmäinen puolentoista minuutin ajan on kollegamme Stolojan doresc să mulumesc comisiei pentru că dei toi suntem acum preocupai de. haluan kiittää komissiota sillä nyt olemme paljon nyt meillä on paljon tehtävää talouskriisinkin vuoksi komissiolla etenkin. Bulgarialla on oikeus saada tämä rahoitus, joka sille on luvattu tämän ydinvoimalan käytöstä poistamiseen. Minä kannatan sähköenergiaa ja ydinvoimaloissa tuotettua energiaa. En usko, että e- Eurooppa pystyy saavuttamaan niitä tavoitteita, joita puhtaalle energialle on asetettu ilman uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Uskon voimakkaasti, että jokaisella maalla on oikeus rakentaa ydinvoimaloita. Mutta meillä EU:ssa on yhteisvastuu ja meidän on osoitettava solidaarisuutta niiden tekniikoiden osalta, joissa, joita voimaloissa käytetään. Mielestäni tämä asia on otettava huomioon, kun arvioidaan uusia ydinvoimalasuunnitelmia. Paleskis. Herra Paleskis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Sveikinu nuo... Puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin onnitella esittelijää hyvin tehdystä työstä. Tuen asiakirjaa, josta tänään puhumme. Tuen myös ajatusta antaa 300 miljoonaa euroa Bulgarilla, jotta se sulkisi neljä yksikköään Kosloduin laitoksella kolmen vuoden aikana samanaikaisesti. Pitää tiukentaa varojen käytön valvontaa. Voisimme sanoa, että olemme lopettamassa epäoikeudenmukaisuutta ja osoitamme solidaarisuutta – kun muut uudet jäsenvaltiot ovat saaneet samantyyppistä apua. Nämä kolme yksikköä ovat olleet käytöstä pois jonkun aikaa, siksi onkin loogista, että ne pitää ottaa käytöstä pois lopullisesti. Tämä tulee vähentämään ympäristöriskejä ja auttaa meitä paremmin käyttämään työntekijöiden taitoja ja ammatillista kokemusta. Käytöstä poiton jälkeen henkilökunnan laitoksella pitää vastata uusiin haasteisiin. Perustuen Liettuan kokemuksiin voin kertoa teille, että yleensä tuli edet, odottamattomia esteitä ja eikö mitään aikataulua pystytty toteuttamaan käytännössä. Sitten on samaa mieltä, että suurin osa resursseista pitäisi käyttää tähän lop- käytöstä poistoon ja siihen aikaan varastointi varastointilaitoksia, mutta yhtä lailla on tärkeää ottaa huomioon kyseiset henkilöt. Uskon, että Bulgarian hallitus, joka saa tukea EUlta, voi auttaa laitoksen työntekijöitä ja yhteisöä sen lähistöllä sopeutumaan uus, uuteen todellisuuteen työmarkkinoilla. On erittäin tärkeää pystyä auttamaan näitä ihmisiä, jotta he pystyvät saamaan uudelleenkoulutusta, saavat uusia taitoja ja voivat käyttää ammattikokemustaan muilla aloilla Uusia kestäviä työpaikkoja pitää luoda ja uusia teollisuudet, jotka ovat ympäristöystävällisempiä, niitä pitää tarvitaan myös. Kiitoksia. Herra Shimanski. Hänellä oli nyt paikalla. Tai te olette kuitenkin salissa, vaikka oletkaan paikalla, niin olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Neljän yksikön käytöstä poisto Kosladissa on saanut aikaan hirveän energiakapasiteetin menetyksen Bulgariassa ja se vaikuttaa huoltovarmuuteen alueella. Ja se tulee aiheuttamaan myös lisää hiilidioksidipäästöjä, joka on tärkeää meille mepeille. Kuitenkin meille nyt ehdotetaan, että kääntäisimme selkämme energiaongelmiin, joita jäsenvaltio kokee. Tämä on solidarisuusperiaatteen vastaista ja sen pitäisi olla tällainen kaiken kattava periaate energiapolitiikassa. Tämä näyttää siltä, että nyt syrjitään ydinenergiaa ja viedään jäsenvaltioilta vapaus valita oma energian lähteensä. Seuraavaksi rouva Corina Kretu. Mulțumesc foarte mult. Modul în care se va rezolva problema închiderii și apoi dezafectării. Kiitos. Kosloduin voimalan sulkeminen ja purkaminen ei ole Siinä ei ole keskeistä pelkästään se, miten Bulgaria ratkaisee tämän ongelman, vaan komission prosessi koskettaa myös naapurivaltioita ja se on tärkeää niille maille, joissa voimaloita poistetaan käytöstä. Koslo Dui mietintö on aina ottanut huomioon Bulgarian kannan etenkin Chernobylin onnettomuus huomioon ottaen. On varmistettava se, että kaikki ne, joiden on tarpeen saada tietoa eri vaiheista, joita tähän prosessiin liittyy, saavat sitä tietoa esimerkiksi jätteen aiheuttamista vaaroista ja ympäristölle aiheutuvista vaaroista Kosloduin alueella. Bulgarialle myönnetyt varat pitäisikin maksaa jotta voidaan varmistaa loppusijoitusratkaisun suunnittelun käynnistyminen. Toivon, että riittävällä rahoituksella ja huolellisella suunnittelulla, jossa ovat mukana kaikki keskeiset asianosaiset komissio, saa luotua hyvän esimerkin siitä, miten eurooppalaisia varoja voidaan käyttää. Turno Viimeisenä puhujana myös kaksi minuuttia puheaikaa kollega Pautsiitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Prie Europos Sąjungos pris... Puhemies. Jotkut kiemaista, jotka liittyivät EU-hun sitoutuvat varsin hankaliin taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Tähän liittyy myös ydinvoimaloiden käytöstä poisto ja se, miten hallinnoidaan ydinjätettä. Nämä ovat ydinenergiamaita, ne perivät turvallisuusstandardit EUlta. Ja laitokset, jotka löytyvät niiden maaperältä, eivät täytä näitä standardeja. Tämän takia ne tarvitsevat varoja, jotta voivat ottaa käytöstä pois nämä laitokset. EU-vaatimukset johtivat siihen, että poistettiin äh, käytöstä ydinvoimaloita ja tässä syntyy myös lisätehtäviä ja näin syntyy lisäesteitä maille, eikä niillä ole itse tarpeeksi resursseja hallinnoida tai päästä eroon ydinjätteestä. Tämä voi johtaa tietynlaisiin uhkakuviin ajatellen ympäristöä ja jopa sähkön tuotantoa. Siksi haluankin onnitella Euroopan komissiota sen ehdotuksesta myöntää apua Bulgaarilla, koska ilman tällaista EU-tukea Bulgaaria, aivan niin kuin Liettuakin, ei pystyisi käytössä poistamaan asianmukaisella tavalla ja noudattaen turvallisuusstandardeja. Kiitoksia. Nyt puhelista on käyty loppuun. Toden näköistä, kun täällä on niin vähän ihmisiä, niin kukaan ei enää hae katsettani, jotta saisi puheenvuoron, joten kuuntelemmekin välittömästi komissaari Oettingeriä. Hän voi tässä vastata eri puheenvuoroihin. Herra Oettinger, olkaa hyvä. Herra president, meine Damen und Herren. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kiitän tästä avoimesta keskustelusta, jota tästä arkaluontoisesta aiheesta käytiin. Haluan lopuksi vielä korostaa, että komissio pitää hyvänä sitä, että mietinnön sävy kaiken kaikkiaan on myönteinen. Parlamentti ja komissio kulkevat yhdessä Bulgarian kanssa vuoteen 2013, jolloin sitten myönnetään, johon mennessä myönnetään 300 miljoonaa euroa lisää tukea. Se on tarkoitettu purkamistarkoituksiin ja vaihtoehtoisten energialähteiden etsimiseen. vakuutan teille myös, että asianomaiset viranomaiset valvovat prosessia tarkasti. Neuvosto voi varmasti ottaa huomioon parlamentin kannan asiaan ja kuten aina tämä auttaa parantamaan asetusta purkamisen rahoituksen jatkaminen on EUn solidaarisuuden osoitus Bulgariaa kohtaan. Ydinlaitosten purkamisen turvallisuus on ensisijalla ja siksi tämä mietintö on tärkeä. Kiitän teitä kollega Harms vielä kerran tästä mietinnöstä ja hyvästä työstänne. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Ja sitten vielä esittelijä saa kaksi minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Keskustelun lopuksi haluan vielä todeta, että Liettuan ja Slovakian ja Bulgarian ydinvoimaloiden sulkemisessa on noudatettu parasta kansainvälistä asiantuntemusta. IAEA e on tarkistanut nämä reaktorit, jotka ovat samanlaisia kuin Tsernobylissä olivat käytössä ja se totesi, että ei ole mahdollista jälkivarustaa niitä sellaiselle tasolle, että vanhojen EU-jäsenmaiden turvallisuustaso saataisiin saavutettua. Tämä on tärkeä tieto ja meidän täytyy toimia oikeudenmukaisesti ja niinpä huomenna, kun päätämme asiasta, täytyy taata se, että Liettuan ja Slovakian tavoin myös Bulgariassa voidaan osallistua näiden kulujen rahoittamiseen. Toisekseen viittaan nyt kuitenkin vielä siihen, että kaikissa näissä maissa, kuten kaikissa Länsi-Euroopan maissa ja muualla maailmassa, yksikään maa ei ole onnistunut löytämään erittäin radioaktiiviselle jätteen loppusijoittamiseen luotettavaa tapaa. Se on sellainen tehtävä, joka meillä on nyt hoidettavanamme. Useissa maissa tähän on sijoitettu miljardeja rahaa ja 30 vuotta on jo haettu tällaista hyväksyttävää ratkaisua. Tämä on sellainen keskustelu, jossa on oltava mukana etenkin niiden, jotka kannattavat ydintekniikkaa, joka sinänsä on hyvin riskialtista. Ydinjätteen varastointi ja käsittely on minun mielestäni ja Euroopan kansalaisten enemmistön mielestä niin suuri ratkaisematon epäselvä riski, että se jo sinällään puhuu ydinvoiman käytön jatkamisen puolesta, äh, sitä vastaan. Ja kiitos tästä keskustelusta. Kiitoksia Rova Harms. Näin keskustelun loppuun käytty. Huomenna äänestämme keskipäivän aikaan. Seuraava istunto siis alkaa huomenna 20. toukokuuta 10. eteenpäin. Ja parlamentin verkkosivulta löydätte pöytäkirjat. Haluan kiittää teitä kaikkia teidän läsnäolostanne. Ja